Uh, good afternoon, um, everybody. I hope you all had a good lunch, so we can uh, continue uh, our meet. Oikein hyvää iltapäivää. Toivon, että teillä oli oikein mukava lounas ja voimme jatkaa tätä kokousta. Meillä on nyt uh, kunnia aloittaa iltapäivän istuntoamme keskustelulla komission jäsen Moskovicin kanssa. Vähän aikaa tässä meni, mutta on hienoa, että olette nyt paikalla tänään. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että, että tänä iltapäivänä kokouksemme tarkoituksena on tarkastella komission työohjelman edistymistä ja hallinnointisuunnitelmaa vuonna 2017 Tuuliliiton ja sitä koskevien aloitteiden osalta. Ja sitten myös mahdollisesti lainsäädäntöä asioiden edistyminen, jotka koskevat asioita, jotka komissio on jo esitellyt, mutta ei vielä hyväksynyt. Ja sitten mahdollisesti voisimme myös keskustella eh, vuoden 2017 ja 2018 painopistealueista. Nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs. Ja kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, varapuheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin onnitella teitä valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Minulta vei kyllä jonkin verran aikaa tulla tänne vieraaksenne, mutta minulla on paljon vastuualueita eri aloitteiden parissa. Aivan aluksi. Tehän tunnette näiden asioiden tekniset yksityiskohdat tarkemmin kuin minä, ja ne ovat hyvin tärkeässä roolissa monella tasolla Euroopassa. Aivan aluksi haluan korostaa sitä, että tullijärjestelyt ovat meidän turvallisuudellemme äärimmäisen tärkeitä järjestelyjä. Ne vaikuttavat terrorismin vastaisen taisteluun, elintarviketurvallisuuden toteutumiseen, taloudellisten intressien suojeluun. Kaikki tämä tehdään tullitoimien kautta ja välillä Tätä turvallisuusulottuvuutta ei kylliksi arvosteta, vaikka tiedän, että vaikutus on erittäin suuri. Ja tämän lisäksi eh, kansainvälinen kaupan kansainvälisen kaupan syventyminen ja vaihtomme ovat jotakin, mitkä vaativat toimia, että voisimme hyötyä mahdollisimman paljon. Kaikki tämä riippuu myöskin tullijärjestelmästä ja sen tehokkuudesta. Me olemme aivan hiljattain saaneet tästä esimerkin. Olemme tehneet uuden strategisen puitesopimuksen Kiinan kanssa. Siinä on kauppakumppanuusosio, ja Eurooppa-Kiina huippukokouksen yhteydessä tämä vahvistettiin. Kauppaan liittyy myöskin meillä on mahdollisuus vahvistaa tiettyjä arvojamme. Atlantin toisella puolella ollaan rakentamassa esteitä ja siellä suunnataan taloudellista protektionismia kohti. Meidän toimintamme tullialalla osoittaa, että me aivan selvästi pidämme parempana toista tietä, nimittäin vapaa-kaupan tietä, tietenkin hallitun sellaisen, mutta olemassa olevan ka- vapaa-kaupan tietä. Tämän lisäksi tulli voi vaikuttaa kilpailu asemaan yritystoimen parissa. Muutama vuosi sitten tutkimus osoitti, että pk-yrityksille tullimenettelyt ovat kymmenes suuri painajaisen ala. Tiedämme, että ne yritykset, jotka hallitsevat tulimenettelyt erittäin hyvin, voittavat aikaa ja tämä on äärimmäisen tärkeä taloudellinenkin tekijä heille. Tullit ovat myöskin erittäin tärkeä katalysaattori uudistuksen alalla, julkisella sektorilla yksinkertaistamisessa, menettelyjen helpottamisessa, elektronisten järjestelmien käyttöönotossa, automaatiossa ja niin edespäin. Meillä on hiljainen tullivallankumous käynnissä ollut jo monia vuosia. Kentällä olen usean otteeseen nähnyt tämän Alankomaissa erityisesti, tai täällä, tai Ranskassa. Tulli ei ole kovinkaan näkyvä, mutta se on modernisaation laboratorio, hieno sellainen meille, Euroopan unionin eh, toimielinten jäsenille, komissiolle ja parlamentille. Meillä on vielä toinenkin tärkeä ollut tullityössä, eh, nimittäin se, että jos tullijärjestelmä ei hyvin toimi, meillä on vähemmän varoja käytettävissä. Tämä on hyvin tärkeää, sillä meillä on talousarviopaineita tulevina vuosina. Komissio on ensimmäisen orientaatiokeskustelun tulevan monivuotoisen rahoituskehyksen aloittanutkin jo. Tämän lisäksi tulli on rajapinta, joka harjoittaa yhteyksiä ulkomaailmaan. Meillä on Turkin kanssa suhteita. Tarkastelussa olen keskustellut Turkin pysyvän tulliedustajan kanssa ja olemme myöskin tekemässä nyt iso britannian kanssa tullivalmistelutyötä. Tämä tulliulottuvuus on strateginen tärkeä ulottuvuus myöskin Brexit-neuvotteluissa siis se nivoutuu kuitenkin laajempaan poliittiseen kenttään, suurempaan poliittiseen keskusteluun. Tullit eivät ole mikään tekninen lisälaite, ne ovat hyvin poliittinen kysymys. Haluaisin tänään keskittyä myöskin hallintoon, tullihallintoon. Te huomaatte, että monet aloitteemme ovat vastaus Euroopan parlamentin kahteen päätöslauselmaan, joka käsitteli juuri tätä aihepiiriä. Meidän aloitteemme aina pohjaavat samalle havainnolle. Meidän täytyy toimia yhdessä. Olemme vakuuttuneita siitä, että tullit ovat tehokkaampia, kun ne toimivat kumppanuussopimusten kautta yhdessä ensinnäkin komission kanssa. Tämä olisi strateginen kuva siitä, kuinka voisimme tehokkaammin toimia tullialalla. Tämän lisäksi kumppanuus jäsenmaiden välillä on tärkeää, että operatiivinen tehokkuus säilyisi. Meillä tulee olla myöskin tullihallinnon kumppanuutta jotta voisimme taata sen, että tullimaksut kannetaan Euroopassa tehokkaasti, sujuvasti. Ja tämän lisäksi meillä on taloudellista yhteistyötä, joka rohkaisee taloudelliseen toimeliaisuuteen. Tullihan ei ole mikään talouden toiminnan este, vaikka näin suuri yleisö saattaisikin ajatella. Ne ovat taloudellisen toimeliaisuuden kimmoke. Komissio sitoutuu siihen, että esittelee parlamentille ja neuvostolle ähm, joka toinen vuosi tämän kertomuksen. Tämä kertomus käsittelee kahta tavoitetta. Ensinnäkin äh, informaatio-osi, Oh, me käsittelemme äh, tullikoodeksin toimeenpano-ongelmia, äh, josta tekin olette puhuneet, ja sitten strategista kenttää erityisesti ja prioriteettimme pitkällä aikavälillä tullien suhteen. Tämän lisäksi toinen jakso, jonka halusin mainita, on, ovat indikaattorit liittyen tehokkuuteen, että voisimme tullien vaikutuksen tuntea paremmin. Meillä on nyt komissiossa äh, tullien tuottavuus arviointi. että tarkoittaa sitä, että meillä on tuottavuus- tehokkuusindikaattoreita, jotka ohjaavat päätöksenteossa ja jotka ohjaavat eurooppalaista strategiaa riskien hallinnan alalla. Tämä mainitsin, se on tärkeää myöskin tehokkuudelle yhteisen edun eteen. Ja tämän lisäksi meillä on oikeudellisia tullisääntöjä eri jäsenmaissa. Te korostitte sitä, että toimeenpano on heterogeenista yhäkin. Eräät toimijat eivät kunnioita sääntöjä vieläkään. Tätä ei voida hyväksyä sellaisessa unionissa, jossa talouden vahvuus pohjaa sisämarkkinoille. Komissio tulee siis muotoilemaan linjoja tullen ohjaamiseksi eri talouden toimijoiden jäsenmaiden kanssa yhteistyössä. Korostaisin vielä sitä, että nämä talouden toimijat, tämähän on huoli, joka usein tällä valiokunnassa mainitaan, otetaan kyllä täysin mukaan tähän työhön. Me olemme sitoutuneet siihen, että ähm, olemassa olevia mekanismeja valvomme ja parannamme kuulemisen kautta. Meillä on erilaisten taloudellisten toimijoiden kanssa yhteyksiä tätä varten ja tämän lisäksi meillä on myöskin yhteinen ryhmä, jossa on mukana operaattori aktiivisia toimijoita ja komission edustajia. Neljäs osio ovat tietojärjestelmät. Tässäkin yhteydessä kyseessä on komission erityisen mielenkiinnon alla. Tämä koskee myöskin riskien hallintaa ja siis turvallisuuttamme. Meidän on syytä käydä syvällistä keskustelua tästä asiasta ennen kuin teemme päätöksiä tulevasta monivuotoisesta rahoituskehyksestä lyhyellä aikavälillä. Ja meidän täytyy tässä todeta, että kaikki jäsenmaat eivät samoja tietojärjestelmiä käytä samalla tavalla, puuttua hajanaisuuteen tämän lisäksi eurooppalaisiin järjestelmiin ja siihen, kuinka ne ovat yhteyksissä kansallisten järjestelmien kanssa. Ja meidän tulee talousarvio rajoitukset ottaa huomioon. Komissio tekee kahdella linjalla töitä. Ensinnäkin tietojärjestelmien parissa me pyrimme arvioimaan tarve rakenteellisia rakenteita. Tämän lisäksi me olemassa olevia synergioita ähm, tietojärjestelmien hallinnoijien kesken arvioimista. Vielä yksi sananen päätän tähän. Me puhumme synergioista myöskin muiden eurooppalaisten ja kansallisten ähm, hallinnoijien kanssa. Terrorismin ja rikollisuuden alalla me olemme viranomaisten, rajavalvojaviranomaisten kanssa valmistelmassa eurooppalaista Ähm, raja- ja rannikkovartiosto toimintaa. Me te, olemme tehneet myöskin fiskaalisen hallinnon parissa töitä. Ähm, tullihan perii ALV-maksut. Sanoisin vielä ohimennen, että ALVn rooli eurooppalaisissa omissa varoissa on myöskin tulevalle keskustelulle tärkeä aihe. Hyvät näistä herrat, toivon, että voimme tätä erittäin hienoa yhteistyötä jatkaa uuden valiokunnan johtajan tuella. Teille, kuten meillekin, tulihallinto on Euroopan tulevaisuudelle äärimmäisen tärkeä asia ja se vaatii kumppanuutta ja sen lisäksi painostusta, hyvää painostusta parlamentin harjoittama painostus voi olla hyödyksi, jotta voisimme saada jäsenmaat liikkeelle välillä komissionkin reagoimaan. Välillä sekin tarvitsee tällaista hienovaraista yllykettä, kuten te hyvin osaatte sen tehdä. Kiitoksia. Je voudrais bien euh, donner d'abord... Euh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Näihin vaikeaa enää näitä kieliä tässä vaihdella. Todella haluaisin ensin antaa puheenvuoron koordinaattoreille eri ryhmistä. Voitte esittää kysymyksiä komission jäsenelle. Andreas, ole hyvä. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Olemme oikein iloisia siitä, että olette käyttäneet tänään aikaa siihen, että tulitte tänne kokoukseemme. Tiedätte aivan hyvin, että ne asiat, joita olemme korostaneet täysistunnossa monien kollegoiden tuella, tuella eh, hermostuttavat meitä ja saavat meidät kriittisiksi, koska meillä on sellainen vaikutelma, että eurooppalainen tullisäännöstö on vaarassa, eh, ettei sitä toteutettaisi niin kuin olemme halunneet. Et tästä syystä haluaisin esittää jotakin kysymyksiä alustuksessanne jo raapaisittekin näitä asioita. Haluaisin vielä vähän perusteellisempia tietoja näistä. Ensinnäkin meidän olisi jälleen kerran todettava, että aloitimme prosessin lain, äh, tullien lainsäädännössä vuonna 2005 paljon ennen kuin te otitte tämän salkun, mutta ensimmäinen lähestymistapa epäonnistui uudistuneen äh, tullisäädösten säännöstön kautta 2011. Sitten yritimme uudestaan ja nyt tämä toinen yritys pitäisi toimia paremmin. Kuten sanoitte, digitaalisissa järjestelmissä, joita jäsenvaltioihin pitäisi saada pystyyn, olemme lähellä nollaa. Juuri mitään ei ole tehty vielä jäsenvaltiossa. Jos katsotaan tosiasioita, on aivan selvää, että seitsemässä jäsenvaltiossa 28 on lähes 100 prosenttia tullituloista, mutta kaikki haluavat kuitenkin omaan järjestelmänsä pystyttää. Minusta tämä ei vaikuta kovin tehokkaalta tai menestyksikkältä järjestelmältä. Mitä siis voimme tehdä rahavarojen lisäksi niin, että uuden tullisäännöstön täytäntöpano ei enää viivästyisi. Mitä voisin, voitaisiin tehdä niin, että tuettaisiin jäsenvaltioita, ehkä tarvittaisiin vähän eurooppalaisia varojakin tähän? Ja mitä laillisesti oikeudellisesti voimme tehdä jäsenvaltiossa niin, että nämä ongelmat, jotka edelleen ovat olemassa, että niistä todella päästäisiin yli. Tehän tiedetään että tässä valikunnassa voimme kyllä käyttää nopeaa menettelyä, mutta jos on yksi jäsen, joka vastustaa, niin sitten siirtyä normaalimenettelyyn ja näin ollen ei voida kuiluja kuroa umpeen. Tässä kysymyksessä olen todella huolissani siitä, että uusi säännös ei tule voimaan niin kuin olemme toivoneet, että se on suuri ongelma kuin tämä toinen yritys. Uh, Nicola, do you have any questions? Kiitos Nikola, onko kysymyksiä? Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että olette täällä puhumassa tästä tärkeästä asiasta. Tämä vaikuttaa ehkäpä vähemmän tärkeältä seikalta tämän mielenkiintoisen tulokeskustelun jälkeen, mutta tämä on kuitenkin meidän sisämarkkinoiden valvontaamme edelleen yksi tärkeistä strategisista asioista ja kansainvälisen kaupan yhteistyössä tärkeä strateginen asia. Kuten komission jäsenkin tässä hyvin toi esiin omassa puheenvuorossaan, minä haluaisin kaksi arvoita tehdä. Ensinnäkin me olemme, meillä on direktiivi, eh, joka tullirikkomuksissa äm, ehm, lupaa sanktioita äm, ehm, ja tätä esitetään on haluttu poistaa. Olaf eh, muutama viikko sitten tai muutama kuukausi sitten toi esiin eh, muutama miljardin arvosta Euroopassa tapahtuvaa tulli kiertoa, maksujen kiertoja. E, tämä koskettaa erityisesti eurooppalaista järjestelmää, erityisesti vaatealaa. Meidän pitäisi tässäkin pyrkiä tulkitsemaan tilannetta. Pyrimme sen nopeasti tekemään, jotta voisimme jatkaa valvontaa. Meillä on tärkeää se, että Eurooppa ei pysytä muureja, aivan kuten joku kuvittelee nyt Yhdysvalloissa tekevänsä. Me pidämme kauppaa parempana, mutta kauppa vaatii selkeitä sääntöjä. Ja hyvä komission jäsen, uskoakseni me tarvitsisimme myöskin nopeita vastauksia tähän teemaan. Siihen, kuinka me voisimme myöskin no, hyvin nopeasti tullikoodeksin uudistaa, jos tarpeen. Ja e, luoda eurooppalaista sisämarkkinaa suojelevaa politiikkaa, joka suojelee sitä esimerkiksi äm, väärennöksiltä, sehän saattaa uhata unioniamme. Kiitoksia. Thank you very much, Nicola. Um... Kiitos, Nicola. Sitten ECR-ryhmän nimestä Dan. Welcome. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa komission jäsen. Haluaisin keskittyä muutamaan seikkaan. Ensin matalan arvon lähetykset Yhteisen tullikoodeksin alla pikalähetykset eivät olisi enää tämän alla siirtymäkauden jälkeen, mutta postilla on tämä oikeus. Olen ottanut tämän kysymyksen esiin teidän kanssanne ja tässä on nyt tiettyä asymmetriaa. Tiedän, että nyt on tällaisten pienten lähetysten osalta katsottu tätä uudestaan. Mitä tämä tarkoittaa kuluttajille, jotka eivät välttämättä aina tiedä, tästä syntymien kustannusten eroa. Haluaisin mielelläni päivitystä tähän kysymykseen. Ja toinen kysymykseen liittyy samaan aiheeseen, mutta sähköiseen kauppaan ja pieniin lähetyksiin. Sain melko paljon yhteydenottoja vaalipiirin kansalaisilta, jotka ostavat tavaroita EUn ulkopuolelta, amerikkalaiselta nettisivulta esimerkiksi. Ja aina jos tämä on yli 135 puntaa, 150 euroa tämän arvo, niin tuonti jää tulliin jumiin. Ja silloin usein saa ikävän kirjeen. Tulleita eivät aina tiedä välttämättä, kun ovat ensimmäistä kertaa tullin kanssa yhteydessä, miten tämä pitäisi suhtautua. Pitää maksaa sakkomaksu ja verot hyvin pienistä lähetyksistä yli 150 euron arvoisista. Katsotaan tätä vähän Brexit-hengessä – olemme nyt mukana ja toivon, että tulevaisuudessa jossain muodossa olemme tuliliitossa mukana. Mutta jos emme, niin on paljon rajat ylittäviä lähetyksiä ja lahjoja ja muita rajat ylittävästi. Ja tässä on tämä de minimis-sääntö. Minä olisin kysynyt, onko komissiossa ajateltu tätä ei yhdistyneen kuningaskunnan Brexitiin liittyen välttämättä, vaan muihinkin maihin liittyen sekä vienti että tuonti EUn ulkopuolelle on periaatteessa jumissa näiden sääntöjen takia. Kiitos. Thank you very much, Dan. Uh, and... Kiitos tästä, Dan. Sitten Kaja Aldesta. Thank you. Um, the... Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on jo paljon puhuttu tulliunionista. Jotta meillä olisi toimiva tulliunioni, niin todella tärkeää on, että meillä on yhteiset eurooppalaiset eh, tullijärjestelmät. Olen kuitenkin oppinut, että että ei ole oikein päästy IT-järjestelmien kehittämisessä eteenpäin, ja tämä saattaa lykätä Euroopan unionin tuulisääntöjen täytäntöpanoa kaiken kaikkiaan. Joten millaisia konkreettisia toimia komissio on tekemässä, jotta voidaan varmistaa, että meillä on yhdistetty IT-järjestelmää tulee varten Euroopassa. Ja mitä komissio tekee, jotta voidaan varmistaa, että tullisäännöstöä täytäntöpannaan aikataulun mukaisesti. Toinen asia koskee rangaistuksia, sanktioita ja rikkomuksia. E, kollegani Danti jo tästä puhuikin. Me laadimme täällä mietinnön ja saimme Euroopan parlamentin kannan tähän asiaan ja tiedämme, että ehdotus on nyt jumissa neuvostossa – vaikka olemme lähentyneetkin, pyrkineet lähentymään neuvosta. Ymmärrän, että komissio ei ole vetämässä ehdotusta pois. Mutta mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Millä tavalla tästä liikutaan eteenpäin? Niin, että saisimme yhdennetyn niitä järjestelmän. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Kajana. Kiitos, Kaja. Sitten Dennis de Jong... Gue. Anneleen, and first of all... Paljon kiitoksia, Anneleen. Ja aivan aluksi, koska en ollut paikalla tänä aamuna, haluaisin onnitella sinua valiokunnan puheenjohtajaksi valinnasta. Minulla oli kolme asiaa. Aldi jo mainitsikin näitä. Uskon, että koko unionin tullikoodeksin uudistamisen tarkoitus oli se, että meillä olisi keskitetty tullimenettely ja IT-järjestelmä, joka toimisi ja samanlaista tietoa olemme saaneet kuin muutkin, että tämä vie aikaa, viivästymistä esiintyy ja koko toimi saattaa epäonnistua, kun IT-järjestelmä ei ole valmiina. Hyvin paljon yhtyisin nyt niihin, jotka sanoisivat, että hyvä komission sen nopeuttakaa tätä. Toisekseen nämä valtuutetut taloudelliset toimijat, liike- ja elämän edustajat aivan oikein sanovat, että meillä on paljon menettelyjä, joita on olemassa, jotta pääsisi valtuutetuksi taloudelliseksi toimijaksi ja jotta olisi vähemmän Euroopan unionin tullimenettelyjä, joihin nyt osallistumaan. Kuitenkin huomaamme, että itse asiassa valinnassa tilanne on nyt sellainen, että liike-elämän edustajille ei ole suurta intressiä pyrkiessämme tämä status saamaan. Meillä pitäisi olla taloudellisia toimijoita, jotka ovat organisoituneet yksinkertaistamaan toimia, mutta huomaan, että minun maassani on melkoisen paljon tulliin liittyviä korruptiotapauksia. Eli me tarvitsemme myöskin valvontaa hallinnon sisällä, että voisimme varmistaa sen, että toiminta on rehellistä, Haluaisin tietää, onko nyt näitä asioita, ollaanko niitä saattamassa yhteen enemmän yksinkertaistamista näille valtuutetulle talouden toimijoille. Jos parlamentti tähän osallistuu, jos meillä on, onko tilanne sitten sellainen, että tätä pilottihangetta jatketaan ja siihen osallistutaan vai kuinka? Sitten viimeinen kommentti liike-elämän edustajilta. Olen ymmärtänyt, että komission viimeiset eh, ohjeet olivat eh, melkoisen hyvät, paremmat kuin odotettiin, mutta heillä on kuitenkin pyyntö siitä, että oikeusvarmuuden vuoksi nämä ei-oikeudellisesti sitovat eh, ohjeet tehtäisiin, että niistä tehtäisiin oikeudellisesti sitovia. Tämä varmistaisi sen, että kaikki jäsenmaat toimenpanevat samalla tavalla niitä. Kiitoksia. Dennis and then, uh... Kiitoksia Dennis. Sitten muut jäsenet. Meillä on ensimmäisenä Anna-Maria. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia Anneli, kiitoksia. Hyvä komission jäseni. tervetuloa tänne. Arvostin suuresti se, mitä, mitä sanoitte. Toilla tuli niin eri sääntöjen uudistamisesta ja keskeisyydestä ja tärkeydestä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta myös ulkoinen ulottuvuus ja Brexit ja nämä muut asiat ovat tärkeitä. Haluaisin teidän kantanne kuulla näistä uudistuksista Turkin osalta, sitten kumppanuustyö ja teidän sitoumuksenne petoksia ja laittomuksen vastaan, myös elintarvikkeen väärennökset ovat tärkeitä koskien kolmannesta maista tulevia tuotteita. Sitten erityiskysymys, joka koskee viime viikon neuvoston tapahtumia Livridishito asiassa parlamenttia hyvin, hyvin suurella äänen enemmistöllä toukokuussa äänesti sen puolesta, että harmonisoitaisiin eh, sähkökirjojen ALV-tasoa 590 ääntä puolesta. Sitten yksi jäsenvaltio tämän lukkiutti neuvostossa. Meillähän on 15 prosentin vähimmäis ALV digitaalikirjojen varten ja 5 prosenttia paperikirjeen varten. Tämä ei tietenkään vastaa digitaalivallan kumouksen vaatimuksia. Haluaisinkin nyt tietää, millä tavalla aiotte edetä tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much, eh, Anna Maria. Kiitoksia, Anna Maria. Ja sitten Maria Grappini. Merci. Thank you very much. Kiitoksia, paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsen minulla ei ole mahdollisuutta puhua omaa kieltäni, vai onko? Onko tämä mahdollista? Um, sincer, eu sunt îngrijorată. It's translation? Yeah. Ok. Sunt îngrijorată pentru întârzierea semnificativă în implementare. Niin. Järjestelmien, IT-järjestelmien käyttöönotossa tapahtuneet huomattavat viivästykset jäsenmaissa – Vuonna 2016, kun me tämän uuden tullikoodeksin käynnistimme, tiesimme, että monet äh, jäsenmaat olivat jälkijunassa äh, IT-järjestelmien kanssa. E, ja emme tienneet, kuinka paljon aikaa tulisi viemään, että kaikki saisivat tehokkaasti käyttöön näitä IT-järjestelmiä ja välitettyä tietoa valvonnasta ja Tämä tarkoitus on myöskin yrityksille vähentää kuluja ja vähentää riskejä. Minun kysymykseni on seuraava. Vuonna 2007 maaliskuuta, maaliskuussa aivan selvästi tuli asioista todettiin, että vuonna 2020 tuolloiset säännöt eivät enää ole voimassa. Eli onko tämä aikaraja 2020 nyt vielä voimassa ja mitä te tulette tekemään, että voisitte varmistaa sen, että kansalaisia suojelevat turvallisuustoimet ja kauppaa tukevat toimet yhä tae, voidaan taata vuonna 2020 jälkeen, kun huomataan, että tällä hetkellä te harkitsette sitä, että kolme tai viisi vuotta vielä nämä IT-järjestelmät vaatisivat. Tämä on siis minun kysymykseni. Ja tämän saman kysymyksen monet talouden toimijat ovat minulle esittäneet. Kiitoksia. Thank you very much. And then... Kiitoksia tästä. Sitten viimeisen Ivan Tsefarnik, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen näistä tiedoista. Mainitsette omien varojen tarpeen. Olen kovasti samaa mieltä. Tuen komission tavoitetta omista varoista. Samalla tiedämme, että verotus on kansallisvaltioiden käsissä ja siksi tässä on nyt haastetta, ettei lisätä kokonaisverotaakkaa kansalaisten ja yritysten harteille. Eli kysyisin, mitä suosittelette? Miten voimme huolehtia sen, että se, että on omia varoja, ei kuitenkaan johda siihen, että että kokonaisverotus lisääntyy. Kiitos. Thank you very much. Are there any other members? Kiitoksia. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä? Mikäli ei, ehkä minä voisin ottaa jotakin esittää yhden kysymyksen. Yksi niistä liittyy siihen, mitä Maria Grappini jo sanoi, eli se kohtee tätä, tätä IT-järjestelmien puutetta ja sen linkkiä kansalaisten turvallisuuteen. On hyvin tärkeää, että voimme taata kansalaisten turvallisuuden ja sitten toiseksi Brexitistä. Täällä Danhän sitä jo puhuikin. Tietenkin toivomme, että me saamme aikaan jonkinlaisen tuuliunionin jossakin muodossa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta mikäli näin ei käy, uskotteko, että Euroopan unioni voisi käsitellä sen suuren määrän kauppaa, joka tulee yhdistyneestä kuningasta tänne päin ja toiseenkin suuntaan. Joten tässä kysymykseni ja nyt annan teille puheenvuoron, niin voitte vastata näihin kysymyksiin. Thank you for all the, those questions. I will try to give as many answers as possible. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Yritän vastata mahdollisimman monen kysymykseen. En tiedä, saanko kaikkiin vastattua, mutta yritän kuitenkin. Ensinnäkin, kuinka komissio aikaa täytäntöönpanna IT-järjestelmiä? Ja mitä jos sitten viivästyksiä tapahtuu? Olemme hyvin tietoisia siitä, että koko tämä uuden tullisäännöstön tullikoodeksin IT-järjestelmä vuoteen 2020 mennessä aiheuttaa aikamoista painetta jäsenvaltioissa, niin kuin useat teistä mainitsivat. Komissiollekin on kerrottu näistä vaikeuksista. Täällä on liian paljon uusia järjestelmiä käsiteltävänä yhtä aikaa. Näin ollen komissio on hyvin tarkkavaisesti ja huolellisesti analysoineet jäsenvaltioiden kanssa äh, sitten kuinka näiden nykyisiä järjestelmiä voidaan kautta ja kuinka tullaan toimen äh, lykkäysten kanssa, vaikka äh, järjestelmiä sitten saataisiin valmiiksi päiväraika mennessä. Parlamentti kyllä saa tästä sitten päätelmät, kunhan olemme ne saaneet valmiiksi. Sitten toinen kysymys koski sitä, että niin tämä taisi edustaja Schwabin kysymyksi, kuinka, kuinka IT-järjestelmään määritelmät ovat sujuneet. Täällähän on ollut merkittävää lykkäystä, eikä tämä ole paras esimerkki kansalaisille, kuinka toimitaan toimia, toimet alkoivat jo vuonna 1998, kun meillä nämä uudet tietokonejärjestelmät ja sitten CTS hyväksytti 2003 ja tämän jälkeen on ollut pal- paljon eri järjestelmiä, joita on kehitetty ja ne toimivat suhteellisen hyvän, hyvin. 17 IT-järjestelmää useisessa ohjelmoitiin, että olemassa olevia hankkeita varten. Ja mukana on myös kunnianhimoisia uusia hankkeita, kuten tullipäätökset, joilla on EU-lainen valid, eh, valideus ja, eh, ja sitten nämä selvitysasiat ja muut. 2020 pitäisi olla eh, määräaika, se on ollut aina hyvin kunnianhimoinen määräaika, jonka tiedämme, kun otetaan huomioon, kuinka valtavasti uudistuksia UCC on tuonut mu- muassaan, niin Meillä on paljon haasteita tällä alalla, kun kehitämme useita järjestelmiä. Sekä komissio että jäsenvaltiot tietävät, että tietojen harmonisointipuoli, joka on hyvin tärkeää, että voidaan yksinkertaisesti ja perantaa yhteen toimivuutta aiheuttaa haasteita järjestelmien päivityksessä. Tämä liittyy myös tuli ympäristön automatisoimiseen. Paljon työstä on jo saatu valmiiksi ja monessa tapauksessa meneillään oleva työ koskee mm, tietojen päivittämistä tai, tai kansallisen tason järjestelmien loppuun saattamista. Jotakin työtä on vielä toki jäljellä, mutta edistystäkin on tapahtunut. Analysoimme tilannetta ja kerromme teille sitten analyysistä aikanaan. Mitä komissio sitten aikoo tehdä koskien ALV-petoksia tullimenettelyissä? Olemme oikein tietoisia näistä menettely 42 petoksista. Yhdessä kuningaskunnassakin on jotenkin massiivisia petusverkostoja paljastettu. EU-hun e tuodaan siis tavaraa ilman myyntimaan alv-maksujen näin tehdään voittoa Euroopan, eurooppalaisten selkeänahan kustannuksella. Komissio on jo vuosia korostanut, kuinka tärkeää tämä on ja kuinka valvonta on parannettava jäsenvaltioissa ja katsottava, kuka näistä menettelyistä hyötyy. Tarvitaan kunnon tarkastuksia ulkorajoilla. Näin voitaisiin nopeammin havaita ALV-petokset eikä joukot voisi jatkaa toimintaa pitkään ilman seuraamuksen. Tulli- ja ja viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa näistä, näitä transaktioita koskien on myös yksinkertaistettava yritysten toimintaympäristöä sisämarkkinoilla. Haluaisimme myös helpottaa, niin tämä taisi olla edustaja Dantin kysymys, haluamme helpottaa sähköistä kauppaa. Sillä on merkittävä rooli talouskehityksen eteenpäin viejänä. Komissio onkin sitä mieltä, että sähköistä kauppaa on helpotettava. Ja samaan aikaan terroristi-iskut ja väärennetyt tuotteet ovat myös kasvussa, joten tullien pitää, samalla kun se helpottaa kauppaa, sen on myös suojeltava voitte terveellisuutta, turvallisuutta, turvatoimia ja taata tasavertaiset kilpailuolosuhteet EU- ja EU-ulkopuolisille toimijoille. Meillä on eri alustoja ja välittäjiä ja kansainvälisiä elimiä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, jota löydettäisiin ratkaisuja, joiden kautta ei, ei estettäisi liikaa tätä, että päästäisiin tasapainoon turvallisuuden ja pitäisi välttämisen välillä. Ja UCCn täytäntöönpano tarjoaa tässä kattavampia pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla voidaan näihin kahteen haasteeseen puuttua. Ne voivat vaikuttaa vähän ristiriitaisiltakin. Miten komissio sitten on vastannut Olafin tutkimukseen, joka koskee massiivisia alv petosvyhtejä yhdistyssä kuningaskunnassa liittyen tähän menettelyyn 42 tässä Olavin tutkimukset osoittavat, että petosta on tehty jo vuosia ilman, että asialliseen toimeen on ryhdytty. Muiden on toki vaikea ymmärtää. Niin, on helppo ymmärtää, että, että tällainen tuonti ruokkii varjotaloutta. Komissio tutkii asiaa ja Muistutan, että RV-petosten torjuminen on tämän komission prioriteetti. Ja kuten tiedätte, tulemme tekemään kunnianhimoisia ehdotuksia syksyllä, joilla uudistetaan jo vanhentunutta ALV-järjestelmäämme. Ja näin voinkin vastata Koratsa Biltin kysymyksen siitä, mitä viime viikolla tapahtui. Komissio jo joitakin kuukausia sitten teki ehdotuksen, joka vaikuttaa järkevältä. Tarkoituksena on jättää jäsenvaltiolle vapaus vahvistaa alennettuja ALV-kantoja sähköisiä julkaisuja varten ja sähkökirjoja varten. Tämän logiikan, tämä logiikka toki on minä mieluummin luen sanomalehtiä paperilla ja kirjoja ja kirjana, mutta, mutta on aivan selvää, että samalla tavalla niitä luetaan riippumatta siitä, ovatko ne paperilla vai digitaalisena, joten samoja sääntöjä voitaisiin, pitäisi voida soveltaa, jos kyseessä on digitaali- tai paperiversio. Tämä tuntuu ihan järkevältä, että kaikki tämän tunnustavat ja kaikki no, neuvoston jäsenetkin sen tunnustavat. Ja, ja tämä ehdotus vaikutti aivan kypsältä, niin että sopimukseen olisi voitu päästä, mutta sitten todellakin Tsekin uusi ministeri kieltäytyi tästä tällä asialla ei kuitenkaan ollut oikeastaan mitään tekemistä tähän, itse, tähän asiaan sinänsä, vaan se liittyy aivan muuhun asiaan, eli johonkin poliipilottihankkeisiin ja poikkeuksiin ja, ja AL, rajat ylittävän ALVn taakan todistamisen asiassa, no joka tapauksessa tämä komissio on sitä mieltä, että että ei tämä nykyinen ollut hyvä tapa hoitaa rajat ylittävää ALVtä, jos haluamme välttää petoksia sisämarkkinoilla. Hollantilainen ministeri Jerome Dieselblom vastasi tämän hyvin vahvasti, kun meillä oli järkevä hanke. Meillä oli tässä hanke esille, joka koskee tiedonvapautta, viestinnän vapautta ja sopimus oli hyvin laaja. Ei tällaisessa tilanteessa ole oikeutta lukkiuttaa koko hanketta ja löydä liinoja kiinni, joten kyllä komissio ei todellakaan aio tätä jättää sille. Sikseen vaan aiomme palata tähän asiaan niin usein ja tiukasti kuin vain tarpeen, koska kun tänne tulin, niin lehdet ottivat minun yhteyttä Euroopan unionissa. Ny- nykyään myös lehdistön talous on kiinni näistä toimista. Kyllä. Tällainen strategia, jossa lukkiutetaan yksi hanke, kun on ongelmia toisessa, kun muuten hanke olisi täysin elinkelpoinen ja hyvä muuten, niin, niin tällaista en, en tässä toimissa enkä aikaisemmissakaan toimissa ole voinut hyväksyä aikaisemmin tässä parlamentissa tai Ranskan hallituksissa. Olimme todella järkyttyneitä tällaista toiminnasta, emmekä aio katsoa tätä sormien läpi. Uh, ja palaan vielä kysymykseen, joka liittyy aikaisempaan seikkaan, eli miten huolehdimme yhteen toimivista IT-järjestelmistä johdonmukaisesti. Olemme tehneet Useat vuodet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta päästäisiin automatisoimaan asiat täysin, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää näitä IT-järjestelmiä ja sopeuttaa ne omiin järjestelmiinsä. Meillä on EUn tullijärjestelmän malli, joka noudattelee maailman tulliliiton mallia. Se on merkittävä edistysaskel jotta voidaan huolehtia siitä, että noudatamme kansainvälisiä standardeja. Me kehittelemme myös uusia EU-laajuisia välineitä, kuten EU-portaalia, ja toinen on tällainen yhden ikkunan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että taloustoimijat voivat sähköisesti harmonisoidulla tapaa yhdellä kertaa saada kaiken tullilainsäädännön vaatimukset rajat ylittävissä toimissa. Tiedämme, että EUn ja kansallisella tasolla ei ehkä ole riittävästi varoja rahoitukseen, ja me puutumme näihin kysymyksiin vaikutusten arvioinnissa, jonka toteutamme, kun valmistelemme seuraavia ohjelmia tuleviin rahoituskehyksiin. Ja näin päädyn kysymykseen, joka esitettiin omista varoista. Vielä omista varoista. Tämä oli viimeinen kysymys, joka esitettiin. Täällä on äh, herra Montin johtama kertomus laadittu. Komissiokin oli mukana parlamentissa. Gif Verhofstadt oli mukana ja itsekin oli tässä mukana. Tämä on julkinen kertomus, joka on erittäin hyvä työkalupakki koskien asioita, joita tarvitaan, kun tällä alalla toimitaan. Mielestäni se olisi otettava mukaan monivuotisia keskustelujamme lisäämättä kuitenkaan verrotaakaan. Me tarvitsemme todella omat varat, jotka eivät tule ainoastaan jäsenvaltioita, ja tämä edellyttää millaisia, millaiset varat konsolidoimme, millaisia uusia omia varoja on määriteltävä. En nyt tässä eh, omia preferenssiäni eh, sen enempää eh, luettele, mutta ALV on kyllä erittäin hyvä väline. Tästä olisi hyvä puhua myös teille ja Ekon valiokunnassakin myöhemmin. Strict. Ja miksi säännöt ovat niin tiukat? Usean vuoden ajan on jo puhuttu tästä ryveksytystä taloustoimijasta, jotta voidaan huolehtia turvallisuudesta ja valvonnasta. Eli tällaiset talouden toimijat täyttävät tietyt ehdot. Tiedämme, että NSEXS e siirtymä on nyt mahdollista, kun ajatellaan näitä riskianalyysejä ennen kuin tuote päätyy EUn alueelle. Mutta voin vakuuttaa, että tutkimme hyvin läheisesti mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja helpottaa tätä siellä katsomalla järjestelmään liittyviä valvontoja niin, että tällainen kauppa hyväksyttyjen taloudellisten toimijoiden osalta olisi yksinkertaisempaa. Tämäkin työ on käynnissä. Mitä lisäarvoa oletetaan saatavan tästä yhteisestä tullikoodeksista? Sen merkitystä on painotettu. Tarvitaan tällainen moderni tullipaketti. Halutaan huolehtia ensinnäkin tullin modernoisoimisesta ottaen huomioon EUn politiikka, valtavirtaista tullijärjestelmien yritysten osalta ja puhua myöskin näistä väksytystä taloudellisista toimijoista, että prosesseja, luoda paperitonta tullitoimintaa, vähemmän taakkaa talouden toimijoille. Ja tietenkin on katsottava esimerkiksi digitaalista agendaa, mahdollisuuksia tukea pk-yrityksiä. Ja se, että EUn tullisäännöt täysin noudattavat kansainvälisiä sääntöjä. Näin saadaan kautta liiton yhtenäiset järjestelmät. No, tässä on valtavan suuret ja vaativat puitteet. Mitä sitten koskee äh, ei-arvokkaiden hyödykkeiden tuontiin? Me haluamme äh, sidosryhmien kanssa tehdä työtä, että voisimme e-kauppaa helpottaa. Tämä liittyy niihin asioihin, joihin viittasi juuri äsken. Edustaja Kallas äh, puhui siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on unionin oikeudellisen puitteiston suhteen koskien ähm, sanktioita. Ähm, edustaja Kallas on ollut esittelijänä tässä asiassa. IMKON mietintö on erittäin tärkeä sanktioiden käsittelyn osalta komissiolle. Me otamme teidän tarkistuksenne äh, ilolla vastaan ja olemme monien niiden kanssa samaa mieltä. Komissio tarkastelee niitä hyvin yksityiskohtaisesti. Ja kuten tiedätte, asian eteneminen riippuu neuvostosta. Siellä se on ollut melkoisen vaikeaa. Monet ovat sitä mieltä, monet jäsenmaat, että tämän kansallisen toimivallan alaa. Jälleen kerran viime marraskuussa yhdeksän jäsenmaata selvästi neuvostossa totesi, että haluaa jatkaa keskustelua ehdotuksesta ja 12 jäsenmaata hyvin vahvasti vastusti sitä erilaisista syistä. Komissio on sitä mieltä, että mitään syytä ehdotuksen poisvetämiselle ei ole. Tekstistä on keskusteltu artikla artiklalta ja nyt komissio odottaa, että Euroopan parlamentin täysistunto äänestää asiasta. Ja sitten mitä tulee ohjaukseen, me tuemme jäsenmaita ja ähm, kehotamme niitä liike-elämän edustajien kanssa luomaan ohjeiston, jos jäsenmaat eivät kuitenkaan lainsäädännötöä kunnioita. Me rikkousmenettelyjä voimme käynnistää. Mitä sitten tulee Turkkiin? Tämä on aihe, jonka parissa teemme yhä töitä, kuten sanoin. Meillä nyt Turkin uusi pysyvä edustaja täällä paikalla. Ja tarkoituksena on parantaa yhteistyötämme tullialalla ja koko taloudellista yhteistyötämme. Äh, sitten Brexitiin liittyen, no tämä ei tule haluttomuutta minun puoleltani. En halua vältellä kysymystä. Tiedätte, että neuvottelut äh, kaksi päivää sitten käynnistyivät ja ne käynnistyivät vain siinä mielessä, että määriteltiin puitteisto ja aikataulu. Itse asiassa melko hyvin hän ne käynnistyivät, kun aikataulustakin saatiin sovittua lähestymistavasta. Kuitenkin tulee silti olemaan vaikea päästä sopimukseen nyt kun tämä neuvottelu käynnistyy sellaisista asioista, joita ei ole vielä käsitelty, jotka ovat erittäin arkaluontoisia jotka liittyvät erittäin vahvasti toisiinsa. Meidän täytyy saman aikaan puolustaa 27 Euroopan unionin jäsenmaan intressejä, ottaa huomioon se, mitä brittihallitus sanoo, hehän haluavat tulliliitosta poistua, ja toisaalta meidän pitää myöskin välttää sitä, ettemme nyt palaa ajassa taaksepäin ennen sisämarkkinoita ja uudelleen luo tiukkoja rajoja meidän täytyy ottaa huomioon erityisluontoinen tilanne Irlannin suhteen, sillä Irlannin, Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillähän ei voida mitään jyrkkää rajaa luoda. Meidän pitää poliittisia kädenläheisiä ratkaisuja löytää, mutta nyt on liian varhaista sanoa, miten ne ovat tarkalleen. Kuitenkin me haluaisimme lopultakin määritellä sen, mikä suhde on. Me toivoisimme, että jos yhdistynyt kuningaskunta Euroopan unionista eroaa, tämä suhde olisi tulevaisuudessakin mahdollisimman lämmin ja läheinen. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen näistä vastauksista. En tiedä, onko täällä jäseniä, jotka vielä haluaisivat käyttää puheenvuoron. Jos näin ei ole, niin kiitän teitä vielä kerran vierailustanne ja kaikkea hyvää hankkeisiin. Okay, um, I think we can move on now to our next item. No niin, sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Meillä onkin tässä seuraavana aiheena komission noudattamista koskeva taikka täytäntöönpanopaketti. Meillä on tällä Rova Inspiritus Schumann, varapääjohtaja, joka esittelee tämän paketin. Olkaa hyvä. Always new buttons to find here. Well, many thanks. Many... Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain mahdollisuuden esittää noudattamista koskevan paketin teille. Noudattamista koskeva paketti, jonka komissio hyväksyi toinen päivä viidettä 2017. Siinä on kolme tekijää. Yksi on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä, yksi on yhtenäinen väylä ja yksi on solvit. Eli esittelen lyhyesti nämä. Ehkä lähden hankalimmasta liikkeelle. Discussed most especially. josta ilmeisesti eniten keskustellaan, kun ajatellaan yrityksiä. Ja sitä, että on monia väärinkäsityksiä siitä, mitä Halme saada aikaan. Smith on väline, jonka kautta voidaan markkinoille osallistujien tietoa kerätä suoraan. Miksi näin? Siksi, että näemme, että kansalaiset ja yritykset ovat sitä mieltä, että komissio ei riittävän nopeasti puutu sisämarkkinoiden esteisiin. Usein on hyvin vaikeaa saada todisteita, nähdä mikä ongelma varsinaisesti on, eivätkö markkinat toimi vai rikotaanko sisämarkkinasääntöjä, erityisesti rajat ylittävässä yhteydessä. Usein no jäsenvaltioistakaan ei tätä tietoa löydy tai ei ole toimivaltaa kerätä tätä tietoa. Tämä on lisäongelma. Joten Smith antaa meille mahdollisuuden kerätä tietoa, kun sitä tarvitaan, jotta voidaan nähdä, onko niin, että sisämarkkinat eivät toimi vai että rikotaan sääntöjä. Tämä ei ole uusi raportointivelvoite, vaan tämä on ad hoc tietopyyntöihin vastauspyrkimys. Oli hyvä nähdä, että BEUK, kuluttajajärjestö esimerkiksi, kovasti näki, mitä lisäarvoa tällainen väline voi tarjota, jotta sisämarkkinat toimivat paljon paremmin kansalaistemme yritystemme eteen sisämarkkinoilla. Huolenaiheita on selkeästi. Yksi on hallinnollinen taakka. olemme olleet hyvin tarkkana, koska olemme vastuussa grow pääosastolla myös yrityksistä, joten olimme tämän välineet suunnitelleet hyvin tarkkaan niin, ettei siitä synny yritykselle suurta hallinnoista taakkaa. Sitä käytetään ihan harvoissa tapauksissa, jossa vaikutus on suuri taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti. Ja tieto yritykseltä on ainoa tapa saada tietoa, joten se on ratkaisevan tärkeää, että tieto saadaan. Tai tapauksissa, joissa tietoa ei muuten voida saada. Kynnys käyttää tätä välinettä on melko korkea. Tarvitsemme komission päätöksen välineen käytöstä ja tärkeää on myös se, että komissio pyytää tietoa ainoastaan, jos sitä on olemassa. Eli yrityksen ei tarvitse lähteä käyttämään konsulttiyrityksiä tai lähteä louhimaan tietoa. Siitä ei ole kyse. Toinen huolenaihe on se, että annetaan komissiolle uutta toimivaltaa. Siitä on tiedon vaihdon väline, jota käytetään nyky- täytäntöpanomenettelyissä, rikkomusmenettelyissä. Smith ei luo mitään uusia rikkomusmenettelyitä, joita voidaan käyttää suhteessa yrityksiin. Eli jäsenvaltiot edelleen ovat vastapuolenamme, kun rikkomuksiin lähdetään. On totta, että jos näemme, että on rakenteellinen ongelma – ja löydämme rakenteellisen ongelman tämän tiedon pohjalta, niin tämä saattaisi johtaa uuden politiikan tai uuden sääntelyn luomiseen. Jos käy selvästi ilmi, että tämä on laajempi ongelma, eikä ole yhteen yksittäiseen tapaukseen liittyvä ongelma ainoastaan, mutta se ei ole keskeisin tavoite, vaan keskeinen tavoite on huolehtia sitä, että sääntöjä noudatetaan. Ja tämä perustuu siis nyt olemassa oleviin oikeuksiin kerätä tietoa, kuten kilpailulainsäädännön osalta tällä hetkellä. Voimme suoraan siitä, että voidaan valvoa esimerkiksi yrityssulaumia jäsenvaltioita valtion tuen yhteydessä. Eli tämä on tämän välineen takana. Katsomme tarkkaan, miten asiat toimivat. Mutta halusimme kääntää tämän pois kilpailulainsäädännön noudattamisesta sisämarkkinoihin, jotta nähtäisiin, miten voimme auttaa sisämarkkinoiden parempaa toimintaa. Komissiossa on kovasti tuettu kumppanuuslähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämä on yksi tekijä tässä yhteydessä. Smith on menettelyssä komissio ja jäsenvaltio huolehtivat yhdessä sisämarkkinasääntöjen noudattamista. Kaikki toimet tältä osalta ilmoitetaan jäsenvaltioille ja lisäksi on mekanismit siitä, miten jaetaan tietoa komission jäsenvaltioiden kesken – näiden vastausten osalta, jos tietopyynnön jälkeen syntyy muodollinen rikkomusmenettely, komissio voisi täysin jakaa vastaukset, joita on saatu jäsenvaltiolle, kyseiselle jäsenvaltiolle, paitsi jos yritykset ovat merkinneet tiedon salaiseksi yrityssalaisuuden piirin kuuluvaksi asiaksi. Yritysten enää pitäisi pelätä sitä, että tällaista arkaluotoista tietoa vuodetaan, koska komissio on melko tu- tottunut käsittelemään tällaista tietoa ja pystyy sitä suojelemaan. Ja viimeinen kysymys ehkä heti liittyen, miksi sanktioita meiltä kysytään, miksi sakkoja? Olemme nähneet, ja tämä on vähän oppi, jonka olemme saaneet kilpailulainsäädännön saralta, että sanktiot tai sakot ovat kannustin, että kaikki vastaisivat kysymyksiin. Tämä on oppi, jonka olemme saaneet lain valvonnassa. Tässä siis voidaan pyytää tietoa ja jos saa tällaisen pyynnön tiedosta, niin se ei tarkoita anna ymmärtää, että on jonkin rikkomus tapahtunut. Yksinkertainen pyyntö, vapaaehtoinen osallistuminen ja melko korkea kynnys tässäkin. Jos haluaisimme sanktioita, niin olisi pitänyt saada kolme komission päätöstä. Ilmoitetaan, että smittiä käytetään ja sitten muodollinen pyyntö ja sitten sanktiot. Eli komission päätös, kun näin monia komission jäseniä on pöydän ympärillä. Niin silloin pitää olla kyllä oikein hyvä tapaus, että pystytään sitä ajamaan. Ja kuten kilpailulainsäädännön tai osalta. Uskomme, että tapauksia on harvoja, mutta nämä tapaukset ovat kuitenkin tärkeitä sisämarkkinoiden osalta. Eli välineitä käytetään ihan viimeisenä välineenä, jotta voidaan huolehtia siitä, että sisämarkkinasääntöjä noudatetaan. Kilpailulainsäädännössä olemme nähneet, että tämä toimii ja haluaisimme siksi siirtää tämän myös sisämarkkinoille. Tämä Smitistä. Ja sitten yhteinen digitaalinen palveluväylä, toinen tekijä tässä yhteydessä. Tämän ehdotuksen taustalta – löytyy ajatus, joka tuli myös teiltä, yritysjärjestöt, Euroopan parlamentti, useat jäsenvaltiot, 17 jäsenvaltiota pyysivät tätä Refit-alusta ja julkinen kuuleminen, joka toteutettiin kansalaisten kanssa. Kaikki halusivat jotain, joka tekisi helpommaksi kansalaisten ja yritysten hyötyä sisämarkkinoiden eduista paljon paremmin. Eli tässä puututtaisiin siihen, miten löydetään tiedot, jotka koskevat sitä, mitä sääntöjä on noudatettava kohdemassa, jos mennään rajat yli. Ja apu, jota annetaan tässä yhteydessä, tulisi myös esiin yhteisen digitaalisen palveluväylän kautta. Ja tiedon löytäminen. Usein ei näe metsää puilta – Eli pitää löytää oikea tieto. Ja myöskin se, että helpotetaan rajat ylittäviä käyttäjiä, menettelyt, miten niitä käytetään. Ja myös se, että nähtäisiin, mitä aitoja sisämarkkinaesteitä vielä on olemassa. Joten yhteinen digitaalinen palveluväylä loisi yrityksille, kansalaisille helpon nettipääsyn tietoon EUn ja kansallisen tason säännöistä. Siitä, miten noudatetaan kansallisesti näitä sääntöjä ja saataisiin lisäksi tukipalveluilta, jotta voitaisiin todella tehokkaasti käyttää sisämarkkinoita hyväkseen. Digitaalisen palveluväylän etu verrattuna nyt sitoviin ja ei-sitoviin säädöksiin olisi se, että tässä oli tällainen kaikki siilot katto kattavaa lähestymistapaa. Me pyrkisimme poistamaan porsareijat ja poistamaan päällekkäisyydet. Eli pyrittäisiin tukemaan tätä lähestymistapaa jäsenvaltiossa, mutta myös rajat ylittävästi. Ja lisäksi tiedon laatua parannettaisiin, sen luotettavuutta ja saataisiin useimmat EU-menettelyt verkkoon. Tämä olisi tärkeää samoin kuin täysi pääsy tietoihin rajat ylittävästi teknisesti. Käytännössä tämä olisi nettisivu, jossa sitten mentäisiin eri alojen mukaan. Siinä olisi linkit myös EUn ja kansallisiin verkkosivuihin. Ja siinä olisi käyttäjien mahdollisuus, jotta voidaan katsoa laatua ja myös sisämarkkinoiden kehittymistä, eli palautetta, jotta nähtäisiin, missä on vielä esteitä sisämarkkinoilla. Oikeudellisesti se, mihin pyrimme, on, että velvoitettaisiin jäsenvaltiot tarjoamaan tietoa kansallisista säännöistä. Nämä tiedot ovat tärkeitä liikkuville kansalaisille ja yrityksille, jotka haluavat toimia rajat ylittävästi. Konkreettisesti 13 keskeistä menettelyä täysin saataisiin nämä verkkoon, niin että todella toimitaan vain netissä ja päästään näin eri jäsenvaltioon. Ja lisäksi huolehdittaisiin siitä, että kaikki antavat syrjimättömän pääsyn kaikille käyttäjille. Vain kerran periaatteen toteuttaminen tärkeimpien rajat ylittävien toimien osalta on myös tärkeä ajatus tässä. Kansalaisten ja yritysten ei tarvitse samaa tietoa tarjota useaa kertaa tai tehdä samaa paperityötä, joten paperityö tässä vähenee. Lisäksi laatukriteerit tiedoille, tukipalveluille ja tärkeää on myöskin se, että menettelyiden selitykset annetaan ei ainoastaan jäsenvaltion kielellä, vaan myös toisella kielellä. Tämä koskee siis tätä yhteistä digitaalista palveluväylää ja toivomme todella, että sisämarkkinoita näin voidaan tehokkaammin käyttää. Ja sitten viimeinen tekijä noudattamispaketissa on solvit. Taidatte kaikki tuntea solvitin. Meillä on ollut ilo esitellä IMKOlle solvittia vuosi sitten, kesäkuussa 2016. Tänä vuonna vietettiin 15 vuosittispäivää yli 17 000 tapausta on otettu käsittelyyn ja yli 15 000 on ratkaistu. Tämä on erittäin hienoa menestystä siis ja tämän menestyksen varaan haluamme rakentaa ja kasvaa edelleen. Erityisesti niin, että enemmän saadaan yrityksiä, koska kansalaiset käyttävät sitä niin paljon nyt, mutta yrityksetkin voisivat käyttää sitä enemmän. No miksi toimintasuunnitelma? Solvitin osalta tässä on tietty poliittinen konteksti totta kai kun julkaisimme sisämarkkinastrategian lokakuussa 2015, ilmoitimme jo, että haluaisimme vahvistaa solviten kaltaisia välineitä, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että sisämarkkinasääntöjä noudatetaan paremmin. Sekä tämä valiokunta että Euroopan parlamentti yleisemmin, samoin kuin monet, monet sidosryhmät, ovat tukeneet tätä ajatusta, että solvittia pitäisi vahvistaa. Vastauksena näihin pyyntöihin Komissio on osana pakettia hyväksynyt toimintaohjelman, jonka kautta pyritään vahvistamaan solmitin laatua, että voidaan huolehtia siitä, että laatu on todella ensiluokkaista, kun sitä tarjotaan kansalaisille tai yrityksille, jotka kääntyvät solvitin puolen. Ja lisätä käyttöä, eli laajentaa sitä todella suhteessa siihen, mitä nyt tapahtuu erityisesti yritysten osalta. Ja sitten myöskin lisätä sen roolia kun puhutaan lainvalvontaviranomaisten työstä. Meillä oli tiedonanto komissiolta noudattamisesta ja siinä todella halutaan totta kai muistaa tämä periaate, että toimitaan paljon niillä aloilla, jotka ovat tärkeitä. Eli jos taloudellista vaikutusta on paljon, solvit voi auttaa siinä, että sisämarkkinasääntöjen noudattamista voidaan todella valvoa paikan päällä. Kaikki nämä toimet kulkevat siis käsi kädessä ja toimintaohjelman tehokkuus liittyy siihen, että toteutetaan tehokkaasti jokaista osatekijää. Tietenkin ennaltaehto on se, että on riittävästi henkilöstöä. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä ja heikoin linkki on kokonaisverkoston toiminta, joten kovasti teemme työtä, jotta me huolehtia siitä, että verkosto saa vielä enemmän menestystä aikaiseksi kuin mitä tähän mennessä on syntynyt. Päätän päättää puheenvuoroni tähän. Toivon kovasti, että saan tämän valiokunnan tuen suhteessa tähän toimintaohjelmaan siihen, että halutaan, että tämän odottamispaketin osio toteutuu mallikkaasti. Kiitos. Very much, uh, Mrs. Suuret kiitokset tästä esityksestä ja näistä selvityksistä teille. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kahdelle esittelijälle. Olkaa hyvä. So much, uh, chair. I... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että joudun puhumaan selkäkomissioon päin, mutta muutoin mikrofoni ei ääntäni kuule. Uskoakseni toimivat yhtenäiset sisämarkkinat hyödyttäisivät sekä kuluttajia että yrityksiä. Kaksi kaikkein useimmin ilmaistua huolta sidosryhmien edustajien piirissä erityisesti yritysten tapaamieni yritysten joukossa ja julkisissa kuulemisissa, joita järjestettiin, keskittyvät muutamaan kysymykseen, jotka haluaisin nyt teille esitellä tänään. Valitettavasti minun täytyy puuttua al, poistua alle 10 minuutin päästä, mutta minun tiimini on täällä. Kuulee ja Pahoittelen, että joudun poistumaan. Minulla on toinen kokous tänä iltapäivänä samaan aikaan. Kysymykseni teille siis on tämänkaltainen. Ensinnäkin, olisiko yritykselle liian kallista saada heiltä Smithin välityksellä pyydetyt tiedot, erityisesti mitä tulee ehdotukseen. Meidän pitäisi varmistaa se, että yrityksiltä pyydettyä tietoa ei niitä vastaan käydytä. Uskon, että komissio tietää, kuinka tämän kaltainen tieto säilyttää luottamuksellisena, mutta minua kiinnostaa enemmän se, kuinka julkisviranomaiset jäsenmaissa varmistavat sen, että tätä tietoa, jota kerätään, ei kerätä vain kilpailijoilta tai ettei tietoa jossain yhteydessä vuodata tai käytä väärin. Ja lopultakin, eh, mihin toimiin komissio on ryhtynyt, jotta voisi näitä huolia käsitellä? Uskoakseni meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaiset yritykset eh, haluavat tukea näiden esteiden purkamista sisämarkkinoilta ja mielestäni siis on tärkeää, että tämä ehdotus olisi hyvin vakuuttava. Vakuuttava myöskin sidosryhmille niin, että he tulisivat meidän riveihimme ilman erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi sanktioita riittämättömästä tiedosta. Kiitoksia. Eva, and Kiitos Eva. Ja sitten toinen esittelemme itse ei ole paikalla, mutta eh, edustaja Jaakonsaari puhuu hänen puolestaan. Very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Marlene Mitsin puolesta haluaisin pahoitella sitä, että hän ei ole täällä tänään. Se johtuu muutoksista IMKon esityslistalla. Hän ei voinut enää järjestää omia muita tapaamisiaan uudelleen ja pyysi, että lukisin hänen esityksensä hänen puolestaan. Hän kommentoi komission ehdotusta, joka koskee se yhteisen digitaalisen palveluväylän sääntelyä. Nämä kommentit ovat vielä varhaisen vaiheen kommentteja. Hän tarvitsee enemmän aikaa perehtyäkseen asetukseen yksityiskohtaisesti, mutta periaatteessa hän on tyytyväinen komission ehdotukseen, jolla perustetaan tällainen yhteinen ö, yhteyspiste, jonka kautta saadaan korkeatasoista tietoa hallinnollista menettelystä ja apupalveluista kansalaisille ja yrityksille. Elämme digitaalisessa maailmassa, siellä internet ja teknologiat muuttavat elintapojamme, työskentelytapojamme ja tapaa, jolla matkustamme ja hoidamme liiketoimia. On aivan loogista hänen mielestään, että myös hallitukset siirtyvät digitaalimaailmaan ja tarjoavat keskeisiä hallinnollisia menettelyjä, tietoja ja korjauskeinoja verkossa. Komission ehdotus on tässä avainosa, toimintaohjelmaa, joka koskee sähköistä hallinnointia, jolla voidaan vastata ihmisten tarpeisiin digitaalisessa maailmassa ja voidaan kannustaa jäsenvaltioita sopeuttaa sähköisen hallinnoinnin strategioita, jotka tarjoavat tehokkaampia palveluita. Tärkeä asia on myös se, että hyvin usein ihmiset ja yritykset eivät joko tiedä säännöistä, joita heihin sovelletaan tai muissa maissa, tai että heillä on vaikeuksia löytää ja ymmärtää tiedot ja menettelyt, joita tarvittaisiin yrityksen toimintaa työtä tai matkailua varten. On niin paljon portaaleja ja yhteyspisteitä ja ammatillisia pätevyys avustuskeskuksia, että sen sijaan, että ihmiset saisivat apua, niin useimmiten he vain menevät sekaisin, kun he eivät oikein tiedä, mistä oikeat tiedot löytyisivät. Liikaa tietoa liian monista eri paikoista aiheuttaa enemmän esteitä kuin ratkaisuja. Esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsenenä saamme niin paljon eri tietopyyntöjä vaalipiiristämme, että on aivan selvää, että ihmisillä on todella vaikeuksia saada kaikki asian, tärkeät tiedot yhdestä, yhdestä luukusta. Jos tällainen yhden luukun periaate voisi olla, niin siitä kyllä kansalaiset hyötyisivät. Siksi Marlen on iloinen siitä, että komissio pyrkii virtaviivaistamaan näitä eri portaaleja ja yhteyspisteitä, tietopisteitä ja verkkosivuja yhteiseksi digitaaliseksi palveluväyläksi niin, että kansalliset pk-yritykset ja muut voisivat saada käyttäjäystävällisen tietovälineen käyttöönsä ja löytäisivät tarvittavat tiedot helposti ja voisivat tehdä hyvät tieto, hyvin tietoon perustuvat päätökset. Näin säästetään ihmisten aikaa ja myös rahaa. Kuitenkin ähm, Marlen haluaisi korostaa joitakin asioita, joihin hän vielä perehtyy tarkemmin jatkossa. Ensinnäkin väline pitäisi olla yksinkertainen väline, jolla annetaan asiallista täsmällistä tietoa koskien kaikkia menettelyjä ja muodollisuuksia, joita tarvitaan, jotta voidaan toimia kotimaassa tai muissa EU-maissa. Mutta ei missään tapauksessa pidä käydä niin, että tällä välineellä korvattaisiin olemassa olevia menettelyjä tai sääntöjä kansallisella tasolla tai että vähennettäisiin suojelun tasoa jäsenvaltioissa. Hän haluaisi myös tietää, kuinka komissio teki päätöksen näistä tärkeistä hallinnoista menettelyistä tästä luettelosta. Ovatko nämä menettelyt jo olemassa? Jos ei, niin mitä vaaditaan kansallisella tasolla, jotta ne voidaan toimittaa? Komissio on myös ehdottanut, että tällainen once only periaate otettaisiin käyttöön, niin että, kun, että tiedot toimitetaan kerran ja sen jälkeen niitä voidaan käyttää uudestaan rajat ylittävissä toimissa käyttäjän pyynnöstä. Marlene haluaisi tietää lisää tästä periaatteesta. Tarkoittaako se sitä, että mikäli asiakirjat on toimitettu yhdessä maassa, niitä voidaan käyttää virallisina asiakirjoina muissakin maissa ilman mitään, mitään validointivaatimuksia. Kuka valvoo sääntöjen noudattamista, kuka vastaa asiakirjojen päivittämisestä. Ja sitten vielä viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, komissio hallinnoi välinettä, mutta kuka varmistaa sen, että kaikki tiedot on kerätty turvallisesti noudattaen yksityisyyden ja suhteellisuuden periaatteita Euroopan kansalaisille. Marlene joka tapauksessa odottaa yhteistyötä ja esittelijöiden ja komission kanssa tässä ehdotuksessa. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Uh, Suuret kiitokset. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä? Jos ei, niin sitten annan komissiolle puheenvuoron. Thank you very much for the, for the questions. Paljon kiitoksia paljon kiitoksia kysymyksistä. Haluaisin aloittaa ensimmäisestä näistä kuluista. Kulut erityisesti PK-yrityksille ovat kysymyksessä. Luonnollisesti tätä ei voi toteuttaa ilman minkäänlaisia kuluja, mutta kuten aikaisemminkin sanoin, olemme hyvin selväksi tehneet sen, ja tässä kiinnitämme erityisesti huomiota pk-yrityksiin, että olemme hyvin tietoisia siitä, ettei suhteetonta taakkaa koidu yrityksillemme ja pk-yrityksillemme. Hyvin selvästi olemme tuoneet esiin sen, että tieto, sen tulee olla täsmennettyä, sen pitää koskea vain niitä markkinatoimijoita, joita tämä koskee, ei satoja kirjeitä pidä lähettää ympäriinsä tiedonkalasteluksi. Ja tämä koskisi vain sellaista tietoa, jota on jo saatavilla yrityksillä, eli tämä ei vaatisi suuria ponnistuksia, kuten esimerkiksi ulkopuolisten konsulttien palkkaamista dataa keräämään, eikä meillä olisi mitään laajuja kyselylomakkeita. Tämä olisi hyvin kohdennettua ja jo aivan alusta lähtien tämä kohdentaminen vähentäisi yrityksille koituvia kuluja, kun ne vastaisivat näihin kyselyihin. Erityisesti olen sitä mieltä, että jo ennen kuin tätä pyyntöä käytetään, komission sisällä täytyy sisäisesti perustella, miksi tiedon pyyntö on tarpeen. Ja tarkasti tulee arvioida sitä, onko tämä perusteltua ja aiheuttaako mahdollisesti liiallista taakkaa yrityksille. PK-yritykset ja itse asiassa mikroyritykset on suljettu pois. PK-yrityksiä ei pitäisi sulkea pois, sillä hyvin usein ne ovat osa siinä sisämarkkinoiden huonossa toiminnassa. Yksi esimerkki voisi olla julkinen hankintaprosessi, jossa PK-yritys ei ehkä halua antaa jotakin tietoa, sille pelkää joutuvansa mustalle listalle ja sitten ei enää koskaan saa sopimuksia, mutta itse asiassa me pyydämme, että he tätä tietoa tarjoaisivat. Se auttaisi meitä havaitsemaan, mikä on menossa vikaan ja voisimme sitten näihin ongelmiin eh, rikkomusmenettelyn kautta jäsenmaan kanssa yhdessä puuttua. Sitten tämän lisäksi te tiedustelitte luottamuksellisuuteen liittyen Tämähän on hyvin tärkeää. Näitä tietoja ei julkaistaisi. Kuten sanoin, liiketoimintasalaisuus, ammatillinen salaisuus ovat myös asioita, joita tässäkin yhteydessä tulee kunnioittaa. Ja kilpailuoikeuden alalla me olemme käyttäneet näitä mahdollisuuksia kerätä tietoa, mutta olemme turvautuneet tähän valtaan tietoa kerätä vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä ja luottamuksellisuutta ei ole koskaan rikottu. Meillä on melko pitkä historia arkaluontoisen tiedon käsittelyssä. On myöskin aivan selvää, että jos yritys äh, kertoo jonkin tiedon olevan arkaluontoista, se on meille myöskin tiedoksi, mutta näitä kyseisiä saatuja, yrityksiltä saatuja tietoja ei luovuteta sitten kenellekään muulle. Tämä on vain komission tiedoksi. Kyseessä olisi myöskin taloudellinen riski. Komissio voitaisiin haastaa oikeuteen ja voitte vain kuvitella, mitä siitä seuraisi. Eli me olemme hyvin varovaisia ja kunnioittavia siinä, kuinka toimimme. Haluaisin vakuuttaa, että me olemme ajatelleet asiaa hyvin paljon. Me olemme käyttäneet kaikkia kokemustamme muilta aloilta, jotta voisimme sitä siirtää tämän välineen käyttöön, sillä me olemme hyvin tietoisia siitä, minkälaisia mahdollisia ongelmia saattaa puhjeta, jos asia hoidetaan huonosti, mutta kyllä me olemme hyvin tietoisia näistä riskeistä. Sitten yksinkertaistamiseen liittyen edustaja Mitsi. Olemme tyytyväisiä tästä tuesta ja on hienoa, että edustaja kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen tukee ehdotustamme on aivan selvää, että tämä digitaalinen äm, gateway on yksi yhteyspiste, mutta kuten sanoin, meillä on paljon mahdollisuuksia edetä. Meidän täytyy kuitenkin olla yksi yhteyspiste, josta etsintä aloitetaan, josta tietoa löytyy jälleen kerran, josta löytyy myöskin sisämarkkinamahdollisuuksien kirjo. Tämä on jotakin, mitä meiltä puuttuu tällä hetkellä. Usein tieto on olemassa, mutta ihmiset eivät sitä löydä toisaalta. Ja toisaalta me haluamme helpottaa rajat ylittäviä prosesseja ja tehdä tästä jotakin hyvin operatiivista. niin, että sisämarkkinoille pääsisi ja niin, että sisämarkkinat hyödyttäisivät yrityksiämme ja kansalaisiamme aivan todella. Pyrimme toteuttamaan tämän mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Tämäkin on meidän tavoitteitamme. Ja kaiken kaikkiaan se, mitä pyrimme tekemään jäsenmaissa, on digitaalisen yksinkertaistamisen työtä hyvin usein. Tämä yhtenäinen digitaalinen yhteyspiste ajaa jäsenmaita toimimaan ei vain rajat ylittävän tavalla, vaan helpottaa toimintaa myöskin kansallisessa kontekstissa niin, että kansallisesti siirrytään sähköiseen hallintoon ja yksinkertaisempiin järjestelmiin. Tämä on win-win-tilanne. Kaikki voittavat kotoperäiset eh, yrityksetkin, jotka eivät halua edes ulkomaisille markkinoille, mutta rajat ylittävästi aivan selvästi tämä on jotakin, mikä tulee auttamaan hallintomme modernisoinnissa. Eh, sitten tämä yksittäisyysperiaate olisi tyhmää, että tiedot ja asiakirjat pitäisi jonnekin antaa moneen kertaan, kun ne ovat jo jossakin järjestelmässä. Tätä me todella ajamme, se voi olla tietenkin hiukan hankalaa. Aina on hankaluuksia muuttaa asioita, erityisesti jos järjestelmiä on jo käytössä, ihmiset eivät halua niistä luopua. Vaikka muutos vesi johonkin vaikea, helpompaa, niin aina on vaikea muutoksia toteuttaa. Meillä on nyt 20 jäsenmaata ja nimenomaan tätä yksittäisyysperiaatetta me pyrimme toteuttamaan ja toivomme, että saamme ihmiset vakuutetuiksi. Me emme täällä hallintoa palvelemme, palvelemme kansalaisiamme, yrityksiämme ja sen pitäisi olla kantavana ajatuksena koko työssä. Toivottavasti vastasin nyt kysymyksiinne joka tapauksessa tehän tiedätte, että me olemme aina valmiina antamaan teille lisätietoja ja selventämään asioita, jos se on tarpeen. Jos tarve ilmenee. Kiitos. Much, uh, Mrs. Schwiman, uh... Kiitoksia tästä, Rova Schwiman. Ennen muita kysymyksiä, joten haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne valiokuntaan kertomaan näistä asioista, jotka koskevat täytäntöönpanopakettia. Kiitoksia siis tästä. Näin ollen voimme nyt mennä eteenpäin seuraavaan asiaan, mikäli esittelijä on paikalla. Ah, okay. I've understood that uh, maybe we should wait. A... Ymmärsin, että meidän pitäisi ehkä hiukan odottaa ennen kuin edustaja Weidenholzer tulee paikalle, joten ehdotan, että pidämme parin minuutin tauon ja tapaamme tässä varttia vaille. Okei, okay, uh, I think we can... Um... No niin, emmeköhän me voi jatkaa kokoustamme. Meillä on täällä viimeinen esityslistan kohta jäljellä. Aiheena on lausuntoluonnoksen käsittely. Toimintasuunnitelma, joka käsittelee vähittäisrahoituspalveluja. Edustaja Weidenholzer ei ole paikalla, joten Evelyn Gebhardt voi puhua SD:n puolesta. Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Niin, valitettavasti Valenautselle tuli este eteen, joten edustan häntä tietenkin ihan mielelläni. Luen yksinkertaisesti hänen tekstinsä, jonka hän minulle on välittänyt. Kyse on lausuntoluonnoksesta Ekonin aiheena yksityisasia asiakkaiden vähittäisrahoituspalvelut ja toimintasuunnitelma. Kiitokset tästä toimintasuunnitelmaehdotuksesta vähittäisrahoituspalveluille. Komission esittämä toimintasuunnitelma heijastelee monia niitä seikkoja, joita parlamentti on pitänyt tärkeänä, kun laadimme mietinnön vihreästä kirjasta ja IMKA antoi silloin oman lausuntonsa myös. Esimerkiksi lisäavoimuus maksujen osalta, rajat ylittävien maksujen tapauksissa, auton vuokrauksen hinnoittelu ja sähköinen allekirjoitus. Kuitenkin toimintasuunnitelma on osittain vähän epäselvä ja siinä pitkälti rajoitetaan valvomaan markkinoita, tarkkailemaan. Parlamentti voisi puhua täsmällisemmin ja siksi räjähtelettävien maksujen osalta vaadin, että palvelujen tarjoajan ja kotipankin maksut luetteloidaan, listataan selkeästi, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisen päätöksen, joka perustuu siis selkeään tietoon. Muuntokurssit on myös ilmoitettava niin, että aidosti voidaan vertailla sitä, miten vetäsoituspalveluiden tarjoajat toimivat sähköinen allekirjoitus. Se voisi johtaa varmoihin, tehokkaisiin toimiin, jos järjestelmä on turvallinen, eikä identiteettivarkauksia voida tapahtua. Myös sähköisen kirjalli, allekirjoituksen käyttäminen ei saa johtaa siihen, että ne, jotka eivät pysty käyttämään tai halua käyttää tätä järjestelmää, jäävät jotenkin syrjityiksi. Lausuntoluonnos on hyvin lyhyt, koska meillä on niin tiukat säännöt. 29. kesäkuuta mennessä lisätäsmennyksiä voidaan tehdä tähän tarkistuksia ja äänestyskesätauon jälkeen. Mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivon, että näin voimme saada kuluttajasuojaa painotettua Ekon valikunnankin työssä. Kiitos. Thank you very much, um, Evelyn. Kiitoksia tästä Evelyn edustaja Weisenholzerin puolesta. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já, pardon, já zde promluvím za... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puhua EPPn nimissä. Olemme analysoineet eh, edustaja Weidenholzerin tämän asiakirjan. Tutustumme siihen hyvin yksityiskohtaisesti ja olemme oikein tyytyväisiä siitä, että keskustelemme nyt tästä mahdollisesta yhdenmukaistamisesta eh, vaihteisrajoituspalvelujen kohdalla. Meidän kantamme on se, että meidän pitäisi ensin analysoida sitä, kuinka rahoituspalvelut on säännelty kansallisessa lainsäädännössä niin, että nähtäisiin, onko siellä ongelmia, jotka johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä. Ja vasta tämän jälkeen meidän olisi keskusteltava ja analysoitava sitä, kuinka tätä on säännelty sekundaarisessa lainsäädännössä ja vasta tämän jälkeen olisi pohdittava olisiko tarpeen antaa eurooppalaista lainsäädäntöä, joten emme oikein mielellämme haluaisi hyväksyä mitään lakia tai direktiiviä tai asetusta, joka voisi kielteisesti vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön. Meidän olisi ensin siis tutkittava, onko ongelmia ja vasta sen jälkeen olisi pohdittava mahdollista eurooppalaista lainsäädäntöä. Joka tapauksessa haluamme noudattaa, kunnioittaa kulttuurisia ja sosiaalisia yhteiskunnallisia eroja, joita kansallisilla markkinoilla on. Emme halua, että nämä erot pyyhitään pois eurooppalaisen asetuksen kautta tai eurooppalaisen lainsäädännön kautta. Joten ensin todella haluaisimme tietää, onko tällaiselle tarvetta, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä ja jos niin millä aloilla. Ja sitten olisi noudatettava subsidiariteetti ja suhteellisuusperiaatteita. Minulla on vielä joitakin muitakin yksityiskohtaisia huomioita koskien tätä luonnosta, mutta kun valmistelija ei ole paikalla, niin ehkäpä en nyt mene ihan kaikkiin yksityiskohtiin. Odotan keskustelua valmistelun, valmistelijan kanssa. Täällä on vielä selvennettäviä asioita, mutta ne ovat yksityiskohtia, jotka koskevat myös tätä laatimista. Kohdassa kolme esimerkiksi puhutaan maksutransaktioista ja, ja näistä muuntokursseista viitemuotokursseista, kun kyseessä on muut toimijat. Me emme halua vielä lisää hallinnollisia tehtäviä kansallisella tasolla tai EUlla, tai sitten kohta viisi, joka koskee sertifiointijärjestelmiä. Olemme vastustaneet pakollista sertifiointia, joten nyt olisi selvennettävä, tarkoittaako valmistelija, että tällainen pakollinen sertifiointi otettaisiin kuitenkin käyttöön. Sitten kohta kuusi, sähköinen allekirjoitus. Haluaisimme vahvistaa elektronisen tai sähköisen allekirjoituksen käyttöä, mutta samaan aikaan meidän olisi pidettävä mielessä, että tällaisia identiteettivarkauksiakin saattaa tapahtua. On varmistettava, että väline on riittävän turvallinen siinä suhteessa. Olemme avoimia keskustelulle esittelijän kanssa ja varmaankin olemme samalla linjalla. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Suuret kiitokset edustaja Pospisil. Tulkkaus tuli vähän viiveellä. Näin, että tekin halusitte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Alden puolesta. Minulla olisi muutama kommentti, mutta aivan aluksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi puheenjohtajana. Tämä on ensimmäinen päivä, niin toivottavasti kaikki päivät eivät ole näin pitkiä. Joka tapauksessa haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijää. Tämä lausunto on erittäin hyvä pohja. On harmi, että valmistelija ei päässyt paikalle, mutta me saimme tälle kuitenkin hyvän selvennyksen. Kollega tiedusteli sitä, onko vähittäisrahoituspalveluissa ongelmia. Voin vakuuttaa, että me näemme paljon ongelmia. Olemme todenneet, että suurin osa Euroopan kansalaisista, 92 prosenttia, eivät ole ostaneet mitään rahoitus- tai pankkipalveluja muualla kuin omassa maassaan. Mielestämme tämä on aivan selvästi ongelma. Ja alle yksi kahdesta kymmenestä kyselyn mukaan on avannut pankkitilin luottokortti tilin tai säästötilin muussa jäsenmaassa. Me näemme tämän kyllä käyttämättömänä markkinana. Markkinana, jota ei ole kehitetty ja vähittäisrahoituspalvelut eivät ole sisämarkkinoilla edelleen. Mielestämme tämä on ongelma. Ja näemme tämän myöskin asenteissa. Jos on pankkitili jossakin ulkomailla ja siitä kertoo muille, niin ihmiset ajattelee, ajattelevat, että on lähestulkoon kriminaali tai rikollinen. Jos ihminen sanoo, että hänellä on ulkomailla pankkitili, niin muiden reaktio on ihmettelyä. Tällainen tilanne on. Asenteet eivät lainkaan tuesta lainsäädäntöä, jota me haluaisimme toteuttaa. Me näemme tässä valtavan paljon tehtävää. Komission toimintasuunnitelma on tervetullut. Tässä on muutamia seikkoja, jotka me haluaisimme tuoda vielä esiin. Ensinnäkin ähm, aluekohtaiset rajoitukset ja niiden purkaminen. Siitä tehdään työtä muissa valiokunnassa. Me tuemme ajatusta erittäin vahvasti. Olemme sitä mieltä, että on tarpeen nopeasti löytää myöskin toimielintä välisissä neuvotteluissa ratkaisuasiaan. asiaan. Ja me kehotamme kaikkia jäsenmaita ja puheenjohtajamaana maana Viroa pääsemään asiassa sopimukseen. Ja sitten rajat ylittävien toimien maksut. Tämä on vieläkin mysteeristä. Minä teen töitä parlamentissa, välillä lähetän Ruotsista Belgian tai Belgiasta Ruotsiin rahaa. Ja koskaan en tiedä, kuinka paljon näiden varainsiirtojen kulut ovat. En tiedä, onko tämä hölmöyttä kyllä minä tämän pystyn tekemään, pystyn tekemään näitä siirtoja, koska minulla on varaa, mutta on outoa toimia tietämättä lainkaan. Pankki välillä tiedostelee minulta, haluatteko tämän tehdä, hyväksyttekö kulut? Ja minä klikkaan kyllä, mutta en tiedä paljon kulut ovat. Tämä on aivan uskomatonta. Ja haluaisimme ensin, että tätä toimeenpannaan kansallisella tasolla ennen kuin Euroopan unionin tasolla. Kuluttajille vähittäisrahoituspalvelutuotteiden vaihtamisen helpottaminen. Tämäkin on hyvä. Mm, Toivoisimme vielä etenemistä. Sitä on tapahtunutkin sitten digitaalisen innovoimin tukeminen pankki- ja rahoitusalalla. Tässä on valtavia mahdollisuuksia rajat ylittävän tunnistamisen alalla. Se on kuitenkin hyvin rajallista yhä pankkisektorilla ja haluaisin rohkaista tässä nopeammin toimimaan kunnianhimoisemmin. Seuraava askel voisi olla eurooppalainen digitaalinen henkilötunnus niin, että kaikilla Euroopan kansalaisilla olisi mahdollisuus päästä sitä käyttäen palveluihin. Minä odotan mielenkiinnolla keskustelua muiden poliittisten ryhmien kollegoiden kanssa ja aivan varmasti esitämme tarkistuksia näiden huomioiden linjoilla. Kiitoksia. Thank you uh, very much. I don't see anybody. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. En tiedä, haluaako Evelin vielä tähän vastata. Ne komissio ensin, anteeksi vain. Nyt antaisin puheenvuoron herra Jakobille komissiosta. I think I can be very brief because... Kiitoksia, voin varmaan puhua aivan lyhyesti, koska näen, että täältä löytyy tukea toimintaohjelmalle. Aivan lyhyesti voisin sanoa, että Joidenkin toimien osalta teemme valmistelevaa työtä ja aloitamme kuulemisia. Esimerkiksi koskien sitä, kuinka voitaisiin vähentää rajat ylittävien transaktioiden kustannuksia ja jotta valuutan muunnokset voidaan tehdä avoimemmin. Vaihtokurssit voisi olla mahdollisuus. Minä katsomme muitakin mahdollisuuksia. Sitten nämä rajat ylittävät palvelujen tarjoamisen esteet. Tässäkin meillä on valmistelevaa työtä. Tiedämme, että rajat ylittävää rahoituspalvelukauppa on hyvin vähän ja tiedämme, että pitkälti tämä liittyy siihen, että myös kuluttajasuojan kannalta kulttuurit ovat hyvin erilaisia. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa ja tarkastelemme näitä sääntöjä, jotka saattavat olla esteitä. Haluamme säilyttää selkeästi korkean tason kuluttajasuojan. Tarkoituksena ei ole siis rapauttaa näitä kuluttajien suojastandardeja. Sitten muutamia muita asioita. Ne ovat itse asiassa mukana ohjelmassa, kuten sähköinen identiteetti. Tietenkin olemme iloisia, jos tuette toimia, joista on ilmoitettu toimintaohjelmassa. Jos teillä on sellainen vaikutelma, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia, niin mielellämme tutkimme asiaa eri juttua sitten, mitä voidaan tehdä. Aikaraamit on noin kaksi vuotta, niin kuin ehkä olette nähneet toimien luettelosta. Meillähän ei ole täysin integroidut rahoitusmarkkinat tuohon mennessä, mutta kyllä voimme kuitenkin edistyä merkittävällä tavalla. Kiitoksia tästä ja sitten ehkä vielä loppu kommentit ähm, Gebhard Aselle. Niin, kiitos. Esittelijä oli todella pahoillaan, että hän ei päässyt paikalle. Jos tunnet hänet, niin tiedätte varmasti, miten vakavasti hän työhönsä suhtautuu. Todella hän ei päässyt paikalle. Erityisen tärkeää meidän valiokuntamme kannalta on kuluttajasuojakysymys. Tiedämme, että talousasioiden valiokunta käsittelee kaikkia yksityiskohtia, jotka liittyvät rahoihin, siirtoihin ja niin edelleen. Mutta aina on vähän sellaista kokemusta saatu kerättyä, että juuri kuluttajasuojakysymys jää vähän syrjään. Ja se on meidän tehtävämme imko valiokuntana ja Alden edustajahan hän juuri puhui tuosta keskeisestä ongelmasta. Usein kun siirtoja tehdään, ei tiedetä, mitä maksuja siihen liittyy. No, hienoa, jos euro olisi kaikkialla unionissa, mutta ei ole vielä. Ja, ja jos kerran, jos ei ole paljon rahaa, haluaa lomalle ulkomaille ja ehkä haluaa vuokrata autonkin ja haluaa maksaa sen ennalta, kun se on edullisempaa, niin hänen on kyllä, kyllä saatava tietää, mikä on varsinainen kustannus ja kumpi pankki vaatii näitä, minunko pankkini vai vastaanottava pankki, jotta voi päättää, että haluaako ostaa tietyn palvelun näin ehtoinen, jotta kuluttajalla on siis mahdollisuus päättää, haluaako vaiko eikö. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin meidän on täällä puututtava kysymykset, joita on esitetty, niihin en lähde vastaamaan, kun en halua vastata hänen nimissään, mutta hänen avustajansa on täällä paikalla. Kaikki kysymykset on merkitty muistiin ja varmasti kahdenvälisesti tai keskusteluissa esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken voidaan ratkaista kaikki nämä kysymykset. Kiitos paljon. Thank you very much. Uh... Kiitoksia tästä, Evelin. No niin, luulenpa, että nyt voimme näihin huomioihin päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Niin, kiitoksia Susanna, kun muistutit. Tarkistusten jättämisen määräaikaa tähän lausuntoon on 29. kesäkuuta, joten kehoitan kaikkia jättämään tarkistuksensa tuohon mennessä. Näihin sanoihin haluaisin nyt päättää kokouksemme. Tämän päivän osalta haluaisin kiittää tulkkeja heidän työstään tänään. Suuret kiitokset. Haluaisin kiittää myös sihteeristöä. Ja meillä on koordinaattorinen kokous noin puolen tunnin päästä. Kiitoksia kaikille.